Now we go to, to our session. Sitten siirrymme tämän päivän istuntoon. Siis istunto jatkuu. Eilisen pöytäkirjat on jaettu. Jos teillä on kommentteja, ilmeisesti ei ole, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten